Wrong one. Ladies and gentlemen, good afternoon. Can I bring the... Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Voisimmeko aloittaa? First item is the adoption of the draft agenda. Ensin esityslistaluonnoksen hyväksyminen. Teillä varmaankin on siitä kopio. Voinko olettaa, että esityslista voidaan hyväksyä? Jos näin on, niin siirrytään eteenpäin seuraavaan kohtaan vastaan. Kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalainen rautatieverkko. Esittelijä Marinesku. Olkaa hyvä. Ei, Ko. Hyvä. Yeah, Chairman, thank you very much. Um, the... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Sihteeristö lähetti meille viestin ja siinä sanotaan, että ensin äänestetään eikä lähdetä keskustelemaan Marinesku tekstistä. Enkä ole saanut viestiä eikä kukaan muukaan ilmeisesti, että tilanne olisi muuttunut. Ja meillä on tässä muitakin kokouksia samanaikaisesti. En tiedä, mistä tämä muutos on peräisin, mutta ilmeisesti täällä muutkin ovat odottamassa äänestyksen alkua. Käsittääkseni herra Bradburn on se, että ilmailun turvallisuusäänestys on kello 15.50, kun siihen päästään. Tämä on tämä esityslista, josta on sovittu koordinaattoreiden kanssa edellisessä kokouksessa minun käsittääkseni. Niinkö? Voivatko koordinaattorit tämän vahvistaa? Matis nyökkäilee. Joten minä ajattelisin, että hoidetaan tämä ensin ja sitten kello 15.50 äänestys. If, if, if. Niin, jos aikataulutus on muuttunut No kollega Foster ja minä emme ole ainakaan saaneet mitään päivitettyä aikataulua, joten muistuttaisin, että ehkäpä jatkossa asiaan täytyisi siis paneutua, jotta meillä olisi aikataulu kunnossa. All I'm saying. Aivan totta, edustaja Bradburn. Olette oikeassa. Mutta useimmat, tätä vain sanon, useimmat tuntuvat olevan sitä mieltä, että tämä on koordinaattoreiden kesken sovittu esitys. Tässä on selvästi väärinkäsitys ja sitä pahoittelen, mutta tämä on esityslista, joka on juuri on hyväksyttykin sitä paitsi, mutta ymmärrän kyllä tuon kannan. Edustaja Marinesku, pahoittelen. Nyt saatte puheenvuoron. Very much, um, chair. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Tämä mietintö, joka koskee eurooppalaista rautatieverkkoa, rautatiekäytäviä käsittelee näiden käytävien luomista ja kriteerejä, jotka on täytettävä, jotta tällainen käytävä luotaisiin. Siinä puhutaan myös kriteereistä, joita edellytetään näin tämä käytäviltä, jotta komissio voisi ne hyväksyä. Kuten tiedätte, olemme nyt mietinnön toisessa käsittelyssä parlamentin ja neuvoston kantojen ero on seuraavanlainen. Neuvoston ehdotuksessa tietty määrä käytäviä luodaan silloin, kun asetus astuu voimaan. Eli on jo sopimus yhdeksästä eurooppalaisesta käytävästä. Parlamentin ja neuvoston yhteisen kannan välillä on seuraava ero. Ensinnäkin nämä yhden luukun periaatteet. Minun mielestäni tämä on erittäin tärkeä asia. Sekä parlamentti että komissio toivovat yhteistä luukkua, jonka kautta hakijat voivat pyytää ja paikkaa kansainväliseen tavarajunaan, mutta neuvosto on sitä mieltä, että tällainen yksi luukku voitaisiin korvata jo olemassa olevilla järjestelmillä ja rautatieverkostojen järjestelmillä. Ja sen sijaan voitaisiin perustaa luukku, josta saataisiin vain lisätietoa. Toinen ero neuvoston kannan ja parlamentin kannan välillä koskee prioriteettia tavaraliikenteen määritelmää. Komissio, parlamentti ja neuvosto käyttävät erilaisia määritelmiä ja nimityksiä, mutta uskon, että voimme tästä asiasta päästä sopimukseen. Edelleen on olemassa ongelma, joka koskee prioriteettijärjestystä silloin, kun liikenteessä on häiriöitä. Ensimmäisessä käsittelyssä parlamentti toivoi, että matkustaja junilla olisi absoluuttinen prioriteetti, mutta neuvoston mielestä tärkein kriteeri koskee häiriön alkamishetken ja normaali tilanteeseen palaamisen hetken väli ja tämän ajan perusteella päätetään, ovatko prioriteettiasemassa tavarajunat vai matkustajajunat. Tästä pitäisi keskustella, mutta uskon, että nyt mainitsin nämä tärkeimmät asiat. Minun käsitykseni tällä hetkellä on se, että parlamentin pitäisi hinnalla millä hyvällä tukea yhden luukun periaatetta, koska se on juuri se lisäarvo, mitä tämä mietintö tuo. Mitä näihin toisiin näkökohtiin sitten tulee, meidän olisi vielä neuvoteltavaa neuvoston kanssa. Huomenna on ensimmäinen kokous neuvoston ja varjoesittelijän kanssa. Ohjelmaa on jo selvä ja toivomme, että voimme pitää kiinni näistä 45 päivästä, niin että sopimukseen päästäisiin. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Sitten Maranescu. Sitten Bilbao ensin. Ja sitten kyllä settautuu paikalleen sillä aikaa. Olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Edustaja Marinesko vastuuhenkilön on hyvin vetänyt yhteen erimielisyydet tässä asiassa. Tänään meillä oli kokous, pyrimme siellä konkretisoimaan tekstiä. Meidän on vielä pohdittava näitä muutoksia yhden luukun periaatteeseen ja on pohdittava sitä, voidaanko erottaa toimintojen perusteella tällainen yhden lukun sijoimispiste ja voidaanko sille saada organisatorista tukea, mutta tätä meidän pitää vielä analysoida. Meidän ryhmällemme tärkein ongelma liittyy liitteen määrittelimeen, jossa otetaan mukaan nämä yhdeksän käytävää Odotamme, että saisimme lisää tietoa ja toivomme, että mm, näiden tietojen jälkeen voimme sitten lyödä lukkoon lopullisen kannan. Toivomme myös, että huomisessa kokouksessa saisimme tämän ongelman ratkaistua. Kiitoksia. Thank you, Kiitos, edustaja Bilbao. Edustaja äh, Alkebrain. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset esittelijät tehdystä työstä ryhmämme varjoesittelijän puolesta haluaisin esittää muutaman huomioon. Kollega Liberatski ei valitettavasti päässyt tänään tähän kokoukseen. Tärkeää mielestämme on Euroopan verkostojen yhteen toimivuuden stimulointi. IMTS e tulisi laajentaa. Se on tärkeä aspekti myöskin tässä asiakirjassa. Mutta ne maat, jotka etenevät nopeasti ja ovat investointihalukkaita, niin niitä tulisi myöskin tukea muun muassa komission taholta. Kun katsotaan kompromissi luetteloa, jonka kollega Marinesku on laatinut esittelijän ominaisuudessa – niin meidän ryhmämme voi hyväksyä tämän luettelon. Toki meidän täytyy vielä jäädä odottelemaan neuvoston asiaan liittyvää ehdotusta ennen kuin voimme sanoa, että päästäänkö tässä nyt eteenpäin vaiko ei. No ehkä tämä riittää tältä osin, mutta yleisesti ottaen voimme tukea esittelijää, mutta me tietenkin tulemme keskustelemaan asiasta myöskin kahdenkeskisesti. Kiitoksia. Uh, Michael, Mr. Kramer. Kiitos. Michael ja Kramer. Niin, minäkin haluaisin kiittää esittelijää. Mehän olemme tehneet teokasta yhteistyötä. Me tuemme kompromisseja. Kolmesta aiheesta haluaisin sanoa seuraavaa. Jos jotain häiriöitä on, niin mitään muuta kantaa ei voi olla kuin se, että päästään aikatauluun mahdollisimman nopeasti. Ei pitäisi dogmaattisesti suosia ketään eikä haitata ketään. Esimerkki, jos onnettomuuden jälkeen joku juna on siellä paikoillaan ja junan kuljettaja vartin kuluttua joutuu pitämään tauon, niin ihan sama onko kyseessä IC-juna, tavaraliikenteen juna vai paikallisliikenteen juna, vaan Tämän junan pitää olla valmis hetken kuluttua lähtemään aikataulussa liikkeelle, koska muuten mikään ei enää onnistu. Siksi onnettomuuksien yhteydessä juuri tarvitaan paljon joustavuutta, se on kaikkein tärkeintä. Toiseksi, yhden luokun järjestelmästä. Jos emme tässä nyt ole tiukkoina, niin koko direktiivistä tulee turha, koska kaikki jää entiselleen. Kaikki olemme tehneet turhan päiten töitä. Me tarvitsemme tässä yhden yhteyspisteen. Nythän alueilla, kaupungeissa on luotu näitä järjestelmiä, jos me emme pääse yhtä pitkälle, en oikein tiedä, mitä me täällä ajamme. lopuksi noista käytävistä. Kukaan ei ole voinut minulle, osannut minulle vielä selittää sitä, miksi ei ole saatu toteutettua vielä käytäviä ja koska näitä kuutta käytävää ei ole saatu toteutettua, niin nyt tarvitaan sitten yhdeksän, jotta saataisiin enemmän vauhtia tai saataisiin ainakin selitykselle, miksi mikään ei ole onnistunut. Lisänopeutta, käytäviä. Nyt ei tässä luetella yhtä tai määritellä yhtä, yhtä reittiä, vaan puhutaan käytävistä. Tukholmasta Kööpenhaminan kautta Hampuriin, Innsbruck, Napoli, Palermo. Onhan tuokin aika huvittavaa. Jos Frankfurt olisi ollut siinä, niin voisin sen ymmärtää, mutta miksi sen pitää välttämättä mennä Hampurin kautta? Koska ei tiedetä, mitä sinne saadaan tunneliko vai silta. Ja pullon kaulat Hampurissa, Bremenissä ja niin edelleen ovat selvittämättä. Me tarvitsisimme joustavamman järjestelmän. Minä pyrin toimimaankin sen puolesta ja tekemään vielä muutosesityksiä. Kiitos. Kiitos, Mihal. Kansian. Grazie Presidente. E grazie. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myös esittelijälle. Hän on tehnyt erittäin hyvää työtä. Haluaisin ottaa esille vain kaksi kohtaa Ne ovat virheitä. Tässä liitteessä yksi käytävä numero viisi ei vastaa Itämeri, Adriameri käytävä, joka, josta tehtiin päätös vuonna 2006. Se päätettiin yleiseurooppalaiseksi käytäväksi 23-25 ja myöskään tämä käytävä 6 ei vastaa tätä pp 16 Nämä kaksi virhettä pitäisi korjata. Sitten toinen asia, josta halusin puhua, koskee prioriteetteja. Mielestäni olisi hyvä uudelleen muotoilla joitakin tarkastuksia tarkistuksia koskien Bertinin tarkistuksen ensimmäisessä käsittelyssä, jotka parlamentti hyväksyi, mutta neuvosto hylkäsi. Niiden tarkistusten kautta halutaan kiinnittää huomiota matkustajaliikenteen. Täällä puhutaan liikenteen hallinnoinnista. Tässä on myöskin muistettava kunkin jäsenvaltion määrittelemät aikataulut ja rakenteet. Haluaisin myös pyytää esittelijää katsomaan tarkkaavaisesti yhteentoimivuuden harmonisointia muiden liikennemuotojen kanssa. Eli nopeat junat, matkustajaliikenne ja muut muodot on oltava hyvin tarkkana, koska kun luen nyt tätä tekstiä, minusta se on aika byrokratisoitunut. Siellä on uusia elimiä, ja se merkitsee jatkossa hankalaa hallinnointia. Mr. Back. Back. Ich danke auch dem Berichterstatter für diesen... Kiitos. Kiitokset minultakin esittelijälle tästä hyvästä tekstistä. Tämä on hyvä aloite, erityisesti nämä kuljetuskäytävät. Tämä varmasti selkeästi parantaa tavarankuljetuksia laatua myös. Voimme ponnistella hyvin paljon ja lähteä poliittisiin aloitteisiin, jotta voitaisiin saada enemmän kuljetuksia raideliikenteen puolelle, mutta jos emme paranna laatua ponnekkaasti, niin tästä ei saada tuloksia. Tämä yhden luukun järjestelmä on myöskin yksi hyvä ajatus, ehdotus, erityisesti poliittinen riippumattomuus. Siitä täytyy huolehtia. Lopuksi meidän pitää kaikkien toimia yhdessä, jotta yritykset tällä alalla varmasti huolehtivat moderneista turvallisuusjärjestelmistä, että sellaiset otetaan niissä käyttöön. Kiitos. Varapuheenjohtaja. Kiitoksia jotta Haluaisin ennitellä esittelijä. Tämä on hieman monimutkainen aihe. Haluaisin esittää kolme huomiota. Ensinnäkin tämä periaate rahti käytävistä koskee sitä, että edistetään tavaraliikennettä ja transmodaalista liikennettä, mutta pohdin kuinka voidaan priorisoida matkustajaliikennettä asetusten kautta ruuhka-aikoina tai muuten, koska sehän on varsinainen syy sille, että, matkustaja, että tavaraliikenne on vaikeuksissa. On hyvä keskustella tästä periaatteesta, jonka mukaan ruuhka-aikoina annetaan prioriteetti matkustajaliikenteelle. Minusta tämä on täysin käyttävä periaatteen vastaista. Edelleen olisi toivottavaa määritellä uudelleen se, että ainoastaan rautatieoperaattorit voivat pyytää ja varata näitä eh, käytäviä. On todettu, että se aiheuttaa vakevia häiriöitä. Olisi hyvä, että se otettaisiin mukaan tähän tekstiin uudelleen. Sitten siitä, mitä George Barr sanoi, jos kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että että tavaraliikenteeseen sovelletaan samoja turvallisuussääntöjä kuin matkustajaliikenteeseenkin, niin selvä, mutta varmastikin kalustosta on paljon sanottavaa, mitä enemmän optimoidaan tavaraliikennettä rautateille ja mitä enemmän sitä sekoitetaan matkustajaliikenteen kanssa, sitä enemmän mat- tavaraliikenteen turvallisuus liittyy matkustajaliikenteen turvallisuuteen. Kalusto on kuitenkin hyvin erilaista, laatu on hyvin kaukana toisestaan. Tämä, tämä on asia, joka olisi täsmennettävä meidän mietinnössämme. Thank you. Mrs. Meissner. Kiitos, edustaja Meissner. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich bedanke mich auch bei Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset ALDE-ryhmän puolesta esittelijälle. Eihän tämä helppo työ ole, koska kysehän on siitä, että Euroopan laajuisesti tavaraliikenteet saadaan järjestettyä paremmin. Me haluamme yhteen toimivuutta ja siirtää kuljetuksia enenevässä määrin kiskoille. Kysehän ei ole siitä, etteikö me voitaisi tehdä eurooppalaisella tasolla jotain. Ja tästäpä syystä vuosi sitten jäsenvaltiot eivät suostuneet antamaan etusijaa tavaraliikenteelle. Saksassa tämä ei olisi missään nimessä mahdollista, koska lähiliikenne kyllä tyrehtyisi kokonaan, erityisesti ympäristönäkökohdat huomioiden. Eli meidän täytyy ensinnäkin katsoa, mitä me haluamme, mihin me pyrimme ja mihin, miten se liittyy eurooppalaiseen tavaraliikenteeseen ja mitä voidaan käytännössä kansallisella tasolla toteuttaa. Eli tasapainon etsiminen on se tehtävä, joka jää nyt esittelijälle ja varjoesittelijöille. Minä uskon, että hän siihen kykenee. Kiitoksia. Fine, it's just we had the shadows down, no problem. For the... Nyt sitten komission nimissä. Rakasta jätti. much, Chairman. And... Kiitos puheenjohtaja oikein paljon. Hyvää iltapäivää kaikille. Haluaisin puhua yleisesti tällä hetkellä toisen käsittelyn aluksi tästä lainsäädäntöehdotuksesta haluaisimme jälleen kerran hyvin voimakkaasti vahvistaa miten tärkeästä kysymyksestä puhumme. Se on poliittisesti ja taloudellisesti tärkeä. Talouskriisi on iskenyt kovaa tähän alaan. Perinteiset asiakkaat ovat kadonneet ja rahtivolyymi on pienentynyt voimakkaasti. Vuoden 2009 lopulla on palattu 90-luvun alkupuolen lukuihin. Kuitenkin tästä tilanteesta huolimatta meidän on sanottava, että jotain on selkeästi opettavissa rahtiliikenteen osalta. Nämä kuljetukset ovat kansainvälisiä. Meidän on ymmärrettävä, että selkeästi tarvitaan laajuista infrastruktuuria. Sitä tarvitaan. Ja sitä operaattorit vaativat jatkuvasti. Hyvin toimiva raideliikenteen infrastruktuuri on tärkeä ennaltaehto, jotta voidaan toimia kilpailukykyisesti esimerkiksi kuljetusten osalta. Junien pitää voida kilpailla rintarinnan muiden kuljetusmuotojen kanssa. Ennen kuin puhun yksityiskohtaisemmin, haluaisimme puhua niistä epäilyistä, jotka tulivat esiin ensimmäisessä käsittelyssä ja ne tulevat esiin osittain nyt myös. Jotkut vastustavat tätä aloitetta, koska pelätään, että tämä haittaisi jotenkin matkustajaliikennettä rautateillä, erityisesti alue- ja paikallisliikennettä. Komissio on eri mieltä. Komissio on sitä mieltä, että nyt tämä ehdotus on ymmärretty väärin Kokemuksen perusteella voidaan sanoa, että junaliikenteestä voidaan hoitaa, sitä voidaan hoitaa tehokkaasti sekä rahtia että henkilöliikennettä. Näiden halojen ei pitäisi kilpailla keskenään, vaan kilpailla enemmänkin tieliikenteen kanssa. Jotkut haluavat status quoa ja haluavat antaa markkinavoimien vaikuttaa. Mutta meidän pitää ajatella sitä, miten voidaan – ajaa yhteistä eurooppalaista ajatusta. Me haluamme aidosti eurooppalaista raideliikenneverkostoa, joka on avoin kaikille niille, jotka ovat valmiita investoimaan. Tämän päivän tekstissä halutaan ajaa hyvää infrastruktuuria kansainvälisellä tasolla. Nyt tarvitaan kaikkien tahojen yhteistyötä investoinnin ja hallinnoiden osalta. Meidän on huolehdittava siitä, että infrastruktuuri on luotettavaa, on erityisesti katsottava näitä käytäviä, huolehdittava siitä, että käytävät ovat syrjimättömästi kaikkien operaattoreiden käytettävissä. Nostan ensimmäisessä käsittelyssä pidettiin kiinni komission ehdotuksen perusperiaatteista, mutta on nähtävä, että jotkut kysymykset ovat vesittyneet, esimerkiksi se, millä tapaa käytävät valitaan, miten infrastruktuurin hallinnoivat toimivat yhteistyössä ja kysymykset, jotka liittyvät rahtiliikenteeseen. Muutkin tekijät, kuten esimerkiksi määräys, joka liittyy yhden luukun järjestelmään, kun puhutaan kansainvälisestä liikenteestä. Nämä vaatimukset on poistettu kokonaan. Näistä muutoksista huolimatta Komissio on kuitenkin sitä mieltä, että tämä teksti on johdonmukainen alkuperäisen ehdotuksen kanssa. Me toivomme, että tämä lainsäädäntöaloite saadaan nopeasti päätöksen toisen käsittelyn aikana komission ehdotuksessa otetaan huomioon se, että tarvitaan kunnianhimoista lainsäädäntöä, joka vastaa näitä tavoitteita. Kiitos oikein paljon. Kiitos oikein paljon komission edustajalle. Edustaja Marinescu. După cum spuneam, propunerea Consiliului aduce o noutate. Kuten hetki sitten sanoin, neuvoston ehdotuksessa on yksi uutuus, nimittäin tämä liite, jonka kautta päätetään välittömästi tiettyistä käytävistä. Me olemme jo päättäneet tämän ehdotuksen tukemisesta ja nyt haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja kollegoita, jotka ovat tukeneet ehdotusta niin tähän asti. Meille tämä ehdotus sopii, koska se merkitsee hyvin nopeaa mietinnön täytäntöönpanoa. Jos olemme yhtä mieltä näiden käytävien reiteistä ja mikäli käytävät täyttävät Ähm, kriteerit, joita edellytetään, jotta ne voisivat muodostua tavaraliikenneen käytäviksi. Me pidämme kokouksia nimenomaan tämän liitteen ympäriltä ja huomioon kaikki täällä kuullut kommentit herra Kansianilta ja muilta kollegoilta. Otamme huomioon kaikki kommentit, jotka koskevat käytäviä, ne tullaan ottamaan mukaan. Byrokratiasta sitten mietinnössä otetaan mukaan tavaraliikenteen käytävät. Kyseessä ei ole kalusto, ei myöskään yhteentoimivuus. Se on aivan äh, loogista nyt, kun pyrimme luomaan näin merkittävää uutuutta. On otettava myös uusia institutionaalisia seikkoja käyttöön. On totta, että perustetaan näiden käytävien koordinointineuvostoja. Yhdessä neuvostossa on jäsenvaltioiden edustajat mukana toisessa kansallisten rautatieverkkojen haltijat. Mutta uskon, että se tulee auttamaan näiden käytävien tehokasta käyttöä. Sitten prioriteeteista. Uskon, että normaali aikoina ei voida ajatella, että tavaraliikenne saisi prioriteettia eh, niin, että matkustajaliikenne siitä kärsisi tai toisinpäin. Olen varma, että on, ma- on mahdollista löytää sellaisia ratkaisuja, joiden kautta molemmat eh, liikennemuodot päivän aikana voivat eh, normaalisti toimia, mutta mikäli joitakin ongelmia ilmenee liikenteessä, tuollaisessa tilanteessa tietenkin on löydettävä ratkaisu ja uskon, että se menettely, jonka kautta nopeiten päästäisiin normaalitilanteeseen, olisi paras. Tähän mennessä ollaan kuultu erilaisia ähm, ehdotuksia komissiolta, mutta nyt otamme käyttöön hyvin selkeät määräajat. Jos joku pyytää käytävän perustamista, komission on vastattava esimerkiksi kuuden kuukauden kuluessa ja Käyttävä on toteutettava kahden tai kolmen vuoden kuluessa esimerkiksi. Näin me pääsimme konkreettisiin tuloksiin. Kiitoksia vielä kerran tuestanne ja toivon, että mahdollisimman pian saamme aikaan yhteisen tekstin. Kiitos, edustaja Marinesko. Mietintöluonnosta käsitellään 22.–23. maaliskuuta. Tarkistuksia käsittelemme toukokuun kolmantena päivänä. Valiokunnassa äänestetään 4. toukokuuta täysistunnossa äänestetään ilmeisesti kesäkuussa. Näin aikataulu. Nyt pidämme tauon kello 10.4. Silloin äänestetään ilmailun turvamaksuista. Saatte mahdollisuuden hakea tässä äänestyskorttina, jos niitä teillä oli mukana. Kello 15.50 en voi aikaisemmin äänestyttää, koska kyse on siis äänestyksestä. 10.4. Kiitos. Okay, ladies and gentlemen, can we take our seats? The proper time is a little bit... No niin. Kello on oikeasti vähän enemmän kuin täällä salissa, joten nyt se on 15.50. Where does this compromise come in? It's at the end. It's the end. The voting is compromise. And we will the floor. Okay. It's the draft report on... Siis ilmailun turvamaksut. Edustaja Leichtfriedin mietintö. Voimmeko äänestää? Onko hyvä. Ihan tiedoksenne. Tarkistus 69 on vedetty pois. Amendment 69. Tarkistus 69 on vedetty pois. Väliskun tarkistus selvä. Aloitetaan. Kohta 1.1. Tarkistus 43 Marineskulta. Se on myös vedetty pois, joten ensimmäinen tarkistus 46, 47, 49 identtiset tarkistukset Kohkyyn ja Ajalle Sander Alvarez. Aine puolesta. vastaan tyhjää hylätty. Do we do 50 Ertug? 50 50 50 50 was the same as well. 50 no. oli myös sama. Seuraavana 45 Itälältä. Aina puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 44 Develek vedetty pois seitsemän esittelijää tänne puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 48 raukeaa. Seuraavana 51. Alexander Alvarez. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 53 kohtaan 2, 53 vailla senderiltä puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 52 vedetty pois 54 kohta kohdalta. Marineskun tarkistus ensimmäinen osa, koko tarkistus 54 ilman sanoja serving the same city or congregation. Ja toiseen osaan otetaan ne mukaan ensin ilman noita sanoja hänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty 2 BA uusi 8 esittelijältä ja 55 Ferberiltä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 56 Danelis lisäyksenä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 2 DA uusi tarkistus 10 esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 3A uusi tarkistus 11 esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 57 raukeaa. 12 esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 13 esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 14 esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi A, kohta 5, 2a. Se näkyy sieltä asiakirjoista äänet puolesta, kompromissi A puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Esitteli. Jos sopii, niin vedän tämän tarkistuksen 15 pois. It is allowed, you can withdraw. Kyllä, se sopii. 15 voidaan vetää pois, joten 58, 59, 60, 61. Sama sisältöisinä äänet puolesta. Esittelijä. Niin, en ole varma, jos... Ei. Juu. Fall, yeah. Ei se voi rauhoittaa, jos se on vedetty pois 58, 9, 60, 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 16 esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 18 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 ottaa 4 4a uusi. Älä senderiltä puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 63 Albertinin tarkistuspuolesta vastaan tyhjää Voimmeko tarkistaa? Luulisin, että se on hylätty, mutta tarkistetaan. 63, Albertinin tarkistus, 44 a Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yhdeksäntoista puolesta yhdeksäntoista vastaan. Hylätty. Can't redo it, Ei sitä voida uudestaan tehdä. Oikein ensimmäisellä kerralla, kun tämä on näin tiukka äänestys. Ei, en, en lähde äänestyttämään uudestaan, kun näin tiukasta tuloksesta on kyse. Tässä niin ei toiminut. En voi, en voi sitä nyt muuttaa, voin vain ehdottaa, että esitätte tämän uudestaan täysistuntoon. Pyydän, että esitätte uudestaan, kuinka monta ääntä meillä on EPPssä nyt tässä äänestyksessä. We don't, we don't have it because we've taken it off. Yes, you have it. You can have it. Kyllä se voi siellä olla. Minä ehdottaisin, että jos tämä on teille niin tärkeä tarkistus, niin esittäkää täysistunnossa uudestaan ja täysistunto päättäköön. Jos tämän, tähän lähtisin aina, kun äänet menevät tasan, ja se aina haastetaan. Tiedän Brian, mutta jos jollain on äänestyskoneen kanssa ongelma, niin se voidaan äänestyksen jälkeen sanoa. No sano mitä teen. Avaan äänestyksen. Te- testi. Koeäänestys. Voidaanko aloittaa äänestys? Voivatko kaikki äänestää? Koeäänestys. Is your machine work? Toimiiko se? Toimii, joten tulos jää sellaisekseen. 44b. Tarkistus 19. No, on a, on a, on a different point. Eri aiheeseen puheenjohtaja. Minulla on äänestyskortti täällä. Tässä sanotaan minun nimeni ja sitten tietokone sanoo Smithin, niin se on varmasti minä. Tiedämme, että se on flamiksi Sterks. Okay, Matches. Yes. No. Please, uh, please, Chairman, could you... Puheenjohtaja, pyydän, voisitteko tarkistaa, montako sosiaalidemokraattia täällä on äänestämässä tällä hetkellä? Want as far as we're aware... Meidän käsittääksemme ihan kiintiönsä mukaisesti. Ei vain yksi liikaa. Lähtiinkö tuo sieltä koneelta? the only one that we had one too much was the Greens. Vihreillä vähän oli yksi ääni liikaa meistä. I'm very loath to repeat the vote. Minä en todella mielelläni lähde näitä uusimaan, koska tämä on ennakkotapaus koko loppukaudelle. Aina kun on tiukka äänestystulos, joku sanoa, että minun koneeni ei toiminut. Toistan sanomani jos ette pidä puheenjohtajan päätöksestä, niin se on haastettava toisaalla. Siirrytään eteenpäin. Pyydän esittämään tarkistuksen täysistuntoon uudestaan ja täysistunnossa sitten päätetään. 44b, tarkistus 19. Liittyykö se tähän? 12 people from niin kollega Gross lasketa 12 olisi äänestynyt, mutta 11 vaan ääni oikeus. Hei, tässä näyttänyt mitenkään siltä, että sosialisteilla oli lisää ääniä vihreillä, vaan ne otettiin huomioon. Tarkistus 19, kolme osaa. Kohta kohdalta äänestystä on pyytänyt ALDE. Ensin a Member State Supervisory Authority, sitten toinen osa there is conducted by the authority. Kolmas osa, the procedures and transparent. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 20 esittelijältä äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Has everybody... Ovatko kaikki äänestäneet? Yksi vihreä liikaa, Ystävä Kramer. Ovatko kaikki tyytyväisiä koneisiinsa, sormiinsa? Äänestys päättyy. 16 puolesta 24 vastaan hylätty. 64 sadalta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 5 1 BA uusi esittelijältä tarkistus 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22 esittelijältä äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 23 esittelijältä äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 66 Marineskulta kaksi osaa. Ensimmäinen osa. More stringent measures due to. Ensin ensimmäinen osa. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 24 mitä sille tapahtuu, raukeaako se, kun ensimmäinen osa jää, ja myös 65, 52 johdantokappale 25 esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 26 esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 67 Edustaja Gross, työjärjestyspuheenvuoro. Ja, Vorsitzende, ich möchte... Niin, herra puheenjohtaja, jos teille sopii, niin toivoisin, että tarkistuksen laatija perustelee tarkistuksensa, sillä EPPssä ei oikein millään tahdota ymmärtää, että mitä täällä ajetaan takaa. Joten ihan lyhyt selvennys. Kollega Henis Plasardin tarkistus. 67. Seems to be some confusion. Edustaja Hennes Bashard, ilmeisesti epäselvyyttä siitä, mitä ajatte takaa. Eh, Tiedän, että esittelijä vastustaa EPPn komission suositu, Euroopan komission suositusta, mutta toivoisin kuitenkin, että tähän laitetaan plus. No minulla ei ole perustelu muisteta mukana, mutta kyse on kuitenkin turvallisuuteen liittyvästä tehokkuudesta turvallisuudessa, joten toivoisin, että tässä EPP äänestää niin kuin liberaalikin. Sen tiedä, oliko tuo tyydyttävä selitys, mutta selitys kuitenkin. Brian, sinun ei tarvitse arvioida, miten tämä asia menee. Right, so. Niin minä arvioin vain, mitä tästä edestäni löytyy. right, can you just put your mic off, man? Mikrofoni pyydä. Okay. Trinken meine Tasse Kaffee danach. No, juodaan kupponen kahvia ja sitten katsotaan tätä asiaa, mutta tässä vaiheessa olemme kuitenkin tätä vastaan. Selvä, 67 puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 27 esittelijältä tänne puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 28 esittelijä nyt puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 29 esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 68 raukeaa, 69 on vedetty pois, 70 raukeaa, 29 hyväksytty, niin joten 36 kaksi kohtaan esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 71 Hennis Plassatilta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Varmaan se oli selkeämpi 73 hänen Bashartilta 73, those in favor. 73 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistetaan 73 äänestys alkaa. Has everybody vote. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 26 puolesta 14 vastaan hyväksytty. 72 raukeaa. 74 Marines äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Voimmeko tarkistaa tuonkin? Pyydän 74 Marineskulta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se hylättiin 2020. 75 Sasadalta puolesta. Vastaan. Voimmeko tarkistaa tuonkin? 75. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta 20 vastaan. Hylätty. 76 kohilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 77 sasadalta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 81 A uusi esittelijän 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 Deverak puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 Tremosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 esittäjältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 6 Albertini puolesta vastaan tyhjää hylätty. Joiden on kappaleet nyt yksi, tarkistus yksi esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 37 Lichtenberger Kramer Dyra puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Luulisin, että se on hylätty, mutta tarkistetaan. 37 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 16 puolesta 24 vastaan hylätty. 38 Lichtenberger Kramer Duran puolesta. Vastaan tyhjää. Sama enemmistö hylätty. Kaksi esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 39 raukeaa, 40 vedetty pois, 41 lisäyksenä Timo osalta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viisi esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 42 Alexander Alvarez puolesta vastaan tyhjä hylätty. 6 esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten Loppuäänestys. Lainsäädäntöehdotus näin muutettuna. Nimenhuutoäänestys, koneäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kolmekymmentäkuusi puolesta ei vastaan neljä tyhjää. Hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselma äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 34 puolesta, 5 tyhjää, ei vasta ääniä hyväksytty. Onnittelut esittelijä Lightfried. Seuraavana esityslistalla Ihan työjärjestyspuheenvuoro. Herra puheenjohtaja, toteaisin vielä, että kun sanoitte, että vihreät olisivat käyneet yhtä ääntä liikaa, no täällä on kolme vihreää paikalla ja kolme ääntä olisi annettu ja en kyllä nyt oikein ymmärrä, että mistä se neljäs ääni olisi voinutkaan tulla. Voin vain kertoa, edustaja Kramer, mitä televisioruudultani näkyy. Yksi ääni liikaa, siellä sanottiin, enpä tiedä. En kiistä tulosta, mutta ehkäpä pitäisi selvittää, että mistä tällainen virhe johtuu. I, it may be, Mr. S- it may be. Ehkä juuri tuo Flanderin edustaja Smith. Mutta ymmärrämme tuon kommentin. Tarkistetaan. Koska selkeästi, kun on näin tiukosta äänestyksestä kyse, meidän pitää olla hyvin selvillä siitä, miten äänet menevät, joten tarkistetaan kyllä. Seuraavana siviliilmailun turvallisuudesta. Esittelijä De Verake. En tiedä. De Verak. Onko uhrien järjestöjen edustajat täällä? Ennen kuin keskustelu aloitetaan, sanoisin tervetuloa Fenväkin edustajille. Tämä on järjestö, joka edustaa uhrien omaisia. Lennetto sen Rio de Janeiron, Spanjan ja Jemenin onnettomuustapauksen uhrien omaisien edustaja. Me tietenkin toivotamme tervetulleeksi teidät ja todella pahoittelemme sitä, että te menetitte omaisia näissä traagisissa onnettomuuksissa. Me todella tunnemme sympatiaa teitä kohtaan. Te olette traagisesti menettäneet omaisia näissä neljässä suuressa onnettomuudessa. Näin pyytäisin esittelijöiden Verakia esittelemään oma mietintönsä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, kun valmistuu käsittelin tätä työasiakirjaa. Kuulin useita tahoja ilmastoalalla, Airbusissa, FFAssa, ilma, eri lentoyhtiöitä myös erityisesti lentoonnettomuuksien uhrien perheiden järjestöjä. Täällä on heitäkin paikalla. Tänään, kuten sanoitte, haluaisin tervehtiä heitä ja kiittää heitä läsnäolosta puheenjohtajien ja useiden valiokunnan jäsenten kanssa kävimme viime joulukuussa brittiläisessä tutkintalaitoksessa ja, myös ranskalaisessa laitoksessa ja näin. Kaikki nämä tapaamiset ovat osoittaneet, että, että vaikka komission paperi on aika tekninen, se on kuitenkin valtavan tärkeä ilmasto ilmailuturvallisuuden kannalta ja näin olen, olen ehdottanut useita pohdintalinjoja ja työasiakirjassa haluaisin esittää esittelen ne tänään teille lyhyesti. Ensinnäkin, mitä tulee tähän turvallisuustutkintaviranomaisten verkostoon, kansalliset tutkintaverkost, tutkintatoimistot ovat onnettomuuden jälkeen ytimessä ja näiden virastojen laadun, laatu määrittelee sen, voidaanko onnettomuuden syyt saada selville ja voidaanko välttää onnettomuuksia jatkossa. Mm, tarkoituksena on pystyä tekemään tutkinnat riippumattomasti niin, että syyt löydetään. Komissio ehdottaa, että perustettaisiin kansallisten tutkintavirastojen verkosto, jotta voitaisiin häivyttää merkittävät erot jäsenvaltioiden virastojen välillä. Tämä on kiinnostava ajatus, mutta komissio ei ole sitä kehitellyt aivan loppuun asti. Ja minä haluaisin mennä pidemmälle ja ehdotan, tiettyjä tehtäviä näille, tälle verkostolle. Näin verkosto voisi tuoda todellista lisäarvoa ilmailuturvallisuuteen. Näin on jo tilanne meriliikenteessä siinä. On perustettu juuri tämä tyyppinen verkosto ja sille on määritelty selkeät tehtävät. Verkoston tehtävänä voisi olla hyvien käytäntöjen jakaminen koulutus, tutkinnan, tutkinnan tekijöille tai ähm, viranomaisten auditoinnin organisointi, mutta tämä ei olisi mikään uusi virasto, sillä ei olisi oikeudellista henkilöllisyyttä. Kyseessä ei ole uuden elimen perustaminen, vaan jo olemassa olevien ähm, mekanismien äh, toiminnan optimointi niin, että kunkin viraston toiminta tehostettaisiin. Jo vuosia tällainen verkosto on oikeastaan ollut olemassa, mutta ehdotamme, että se tehtäisiin muodolliseksi ja sille annettaisiin nämä tehtävät, jotta ilmailu, turvallisuus ja tutkinnan tehokkuus paranisi. Tarkoituksena ei ole korvata kaikkein eh, eh, tehokkaimpia virastoja, vaan tarkoituksena E- eikä tarkoituksena ole laskea parhaiden virastojen toimintaa alemmalle tasolle, vaan että kaikki virastot tehostaisivat toimintaansa ja lopputulos oli hyvä parempi. Näin verkoston kautta voitaisiin häivyttää kansallisten virastojen laatuerot niin, että meillä olisi loppujen lopuksi 27 tehokasta virastoa. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä asia Euroopan parlamentille varsinkin kun neuvosto pyrkii tyhjentämään koko verkoston sisällöstään ja siirtämään vastuun jäsenvaltioille. Vaarana olisi, että kyseenalaistettaisiin koko verkoston riippumattomuus, mutta lisäksi me lainsäätäjänä menettäisimme oikeuden määritellä verkoston puitteet ja meidän on näin ollen tässä asiassa oltava hyvin tiukkana. Toinen asia, jota haluaisin käsitellä, koskee Euroopan lentoturvallisuusviraston osallistumista tutkintaan vuodesta 2003 alkaen EASA on korvannut jäsenvaltiot ilma-alusten tyyppihyväksynnässä EU-ssa ja näin ollen se on merkittävä elinalalla ja on aivan loogista, että se osallistuu tutkintoihin ja tuo sinne asiantuntemustaan ja tietoja, jotka voivat olla hyödyllisiä tutkijoille. 27 mm, on paljon yhteistyökokemusta siviili-ilmailun alan elinten kanssa ja ne usein kuuluu samaan ministeriön, mutta EASA ei ole samassa tilanteessa. Se on uusi virasto, uusi virasto eikä tutkintavirastoilla ole vielä tottumusta työskennellä yhdessä sen kanssa ja tämä on aiheuttanut sekannuksia ja vaikeuttanut tutkintojen hyvää etenemistä. E asetusluonnoksessa ehdotetaan, että luotaisiin selkeät juridiset puitteet, jossa määriteltäisiin EASan osallistuminen turvallisuustutkintaan, mutta ei pidä olla niin, että EASA voisi jollakin tavalla vaikuttaa turvallisuustutkintaan tai suorittaa omaa tutkimusta samanaikaisesti. EASA vastaa ilma-alusten tyyppihyväksynnästä, joten se ei voi yhtä aikaa olla tuomari ja asianomistaja oikeusturvan kannalta on myös tärkeää, että EASan e asemaa tutkinnassa koskeva termi määriteltäisiin nimenomaisesti kansainvälisiä tutkintoja koskevassa on yleissopimuksessa. Komission ehdotus voi aiheuttaa epävarmuutta. Minä ehdotan, että käytettäisiin selkeää termiä, jonka kautta voitaisiin varmistaa, että EASan asema ei voida kyseenalaistaa, kyseenalaistaa ja käytettäisiin näin ollen termiä neuvonantaja, sitä käytetään yleisesti. EASA olisi määriteltävä neuvonantajaksi turvallisuustutkintojen osalta ja sillä pitäisi olla liitteessä 13 neuvonantajille annetut oikeudet. ASN osallistuminen tutkintaan on erittäin tärkeää, mutta se ei ole mielestäni poliittinen, vaan juridinen ongelma. On siis löydettävä vain asianomainen termi, eikä tälle asialle pitäisi antaa liikaa painoa. Tekstissä on paljon tärkeämpiä asioita kuin, kuin tämä. Kolmas kohta, johon haluan puuttua, koskee tutkintojen koordinointiin, eh, tut, turvallisuustutkinnan ja oikeusmenettelyjen koordinointiin. On aika yleistä, että turvallisuustutkinnan rinnalla käydään ehkä yhtä tai useampiakin oikeusmenettelyjä. Tähän liittyy tärkeitä asioita, että ensinnäkin on varmistettava, että turvallisuustutkinta säilyy riippumattomana tutkijoiden on saatava käyttöönsä todisteita ja heidän on voitava tutkia niitä ilman tuomioistuimen lupaa, mutta valitettavasti näin ei aina ole. Toinen tärkeä kohta koskee oikeutta äh, arkaluontoisten tietojen saantiin. Toisin sanoen tietoin, jota turvallisuustutkijat ovat keränneet tutkinnan aikana. Tämä saattaisi koskea esimerkiksi äh, len, len, lennon aikana rekisteröityjä tietoja tai onnettomuuspaikalta löydettäviä äh, elementtejä, mikäli henkilöt kieltäytyvät yhteistyöstä turvallisuustutkinnan kanssa, koska he pelkäävät todistajien lausuntonsa päätyvän tuomioistuimen ilman heidän lupaansa. Tästä aiheutuu riski lentoturvallisuudelle. Mutta on tietenkin niinkin, että tuomioistuimen on voitava tehdä työnsä ja urheiden per, uhrien perheiden on voitava saada nähdä vastuullisten joutuvan oikeuteen. Näin ollen oikeus varinoma, oikeusviranomaisille on oltava oikeus saada asian kuuluvia tietoja. Olisi siis löydettävä tasapaino näiden kahden vaatimuksen välillä. Komissio ehdottaa, että tiettyjä tietoja suojattaisiin, mutta että tuomioistuin voisi saada niitä, jos niiden luovuttamiseen on yleisen edun kannalta pakottavia syitä. No tämä on aika epämääräinen ilmaisu ja voi olla erilainen eri jäsenvaltioissa. Lisäksi kun useimmiten lentoonnettomuuksessa aiheutuu henkilöiden kuolemia ja tuolloin usein ajatellaan, että kyseessä on yleisen edun kannalta pakottava syy ja arkaluontoisia tietoja ei silloin enää suojele. Minä ehdotan, että tietoja suojeltaisiin enemmän kuin mitä komissio ehdottaa ehdotuksessaan. Mutta ehdotan, että kaikki, mikä liittyy tosiasioiden toteamiseen ja todisteiden analysointiin, toimitettaisiin tuomioistuimelle ja muut tiedot, kuten muistiot ja haastattelut, pysyisivät luottamuksellisina. Näin voitaisiin välittää artiklan 15 kohta 2 tiedot eteenpäin ja luottamuksellisena pidettäisiin tiedot, jotka on mainittu kohdassa artikla 15 kohta 1. Euro, eurooppalainen tietosuojaviranomainen, jota komissio on kuullut, on sitä mieltä, että asetusehdotus ei mene riittävän pitkälle tietojen suojaamisessa. Minä, minun ehdotukseni on pikem, paremmin tämän viranomaisen suositusten kannalla. Edelleen tärkeä asia jo koskee uhrien ja heidän lähiomaistensa oikeuksia. Tähän liittyy ensinnäkin matkustajaluettelo, Minusta on erittäin tärkeää vahvistaa määräaja tähän, koska muuten voidaan joutua väärinkäytökseen niin kuin olemme nähneet hiljattain tapahtumissa onnettomuuksessa. Tämä on toimi, joka on erittäin tärkeä kansalaisillemme. Komissio ehdottaa, että yhtiöillä Yhtiön on voitava esittää matkustajien luettelo tunnin kuluttua onnettomuusilmoituksesta. Minulle tämä kyllä aika hyvin sopisi, mutta mutta meidän on kuitenkin muistettava, että määräajan pitäisi olla realistinen. Yhtiöllä ei kuitenkaan aina ole maahenkilöstöä. Jotkut lentoasemat ovat, sulkevat ovensa yöllä. On myös tärkeää, että, maa, että matkustajien luettelo tarkistettaisiin, ettei siinä ole virheitä ja se edellyttää aikaa. Jotta määräaika olisi realistinen, on kaksi vaihtoehtoa käyttöönottoa. Ensinnäkin pyydetään eh, yhtiötä lähettämään matkustajien luettelo lentoyhtiön ennen koneen nousua. No, yhtiöt eivät tätä juurikaan kannata, mutta onnettomuuden tapahtuessa lentoyhtiöt voisivat kyllä koota mat- matkustajien luettelon tunnin kuluessa lisätään siihen vain miehistön luettelon. Toinen mahdollisuus olisi määritellä erilaiset määräajot lennoille, joilla on matkustajatietoja koskeva ennakkojärjestelmä. Tässä tapauksessa määräaika voisi olla 30 minuuttia ja se erotettaisiin muista lennoista, joille määräaika vahvistettaisiin kahdeksi tunniksi. Sitten kysymys siitä, kuinka ilmoitetaan perheille matkustajan katoamisesta. Kun onnettomuus tapahtuu, yhtiö saa tuhansia yhteydenottoja ja usein vie pitkään määritellä henkilö, jolle kertoa kuolin uutinen. Tämä vaihe, jolloin varmaa tietoa ei ole, aiheuttaa paljon tuskaa uhrinomaisille. omaisille. Minä ehdottan, niin, että tehtäisiin niin kuin Yhdysvalloissa tehdään jo nyt, eli että lentoyhtiöt pyytäisivät matkustajia ilmoittamaan varatessaan lennon henkilön nimen, johon he haluavat ottavan, otettavan yhteyttä onnettomuustapauksessa. Tietoisia ky- haluamme kysyä, miten tämä onnistuisi niin, että noudatettaisiin kuitenkin eurooppalaisia henkilötietosuojasääntöjä. Edelleen haluaisin, että parannettaisiin omaisten omaisille tiedottamista tutkinnan etenemisestä. Eihän voi olla niin, että, että omaiset ku, ku, kuulevat mediasta näistä tutkinnoista ja sen etenemisestä, vaan heille olisi to, toiv, toimitettava väliraportteja ja lopullinen, lopulliset tulokset ennen kuin niitä välitetään julkisuuteen. Se onnistuisi uhrien perheiden järjestöjen kautta. Lopuksi vielä kaksi asiaa. Komissio ehdottaa artiklassa 2030.1, että jäsenvaltiot ottaisivat käyttöön kansallisen onnettomuussuunnitelman, mutta kun onnettomuus tapahtuu, yhtiö on matkustajien omaisten ensimmäinen kontakti. Jäsenvaltioiden olisi vaadittava, että lentoyhtiöt että lentoyhtiöillä olisi kriisisuunnitelma ja siinä olisi otettava huomioon myös se psykologinen tuki. Turvallisuustutkinnasta vastuussa olevat valtiot myös määrittelisivät yhteispisteet uhreille. Rion ja Jemenian onnettomuuksissa näin oli Ranskassa. Eh, tällainen yhteispiste oli koko ajan ympärivuorokautisesti uhrien perheiden saatavilla. Myös Iso-Britanniassa on samantapainen järjestelmä ja nämä kokemukset osoittautuvat hyvin myönteiseksi eri organisaatioilta tulevat tiedot voitaisiin koota tätä kautta ja myös kertoa omaisille menettelystä. Tämä on erittäin tärkeää läheisille. He ovat usein aika hukassa, kun toimijoita ja menettelyjä on paljon, ja heillä on tämän lisäksi kestettävänään lähiomaisen menettämisen aiheuttava tuska. Haluaisin kiittää tästä ja odotan teidän kommenttejanne ja ehdotuksianne. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Kiitos oikein paljon edustaja Verac. Edustaja Grosch. Sitten Jörgen Raui. Grosch ensin. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Eh, Puhunkin ranskaksi, niin kollega ei tarvitse tulkkausta. Ensinnäkin haluaisin onnitella tästä hyvästä mietinnöstä. Se on hyvin tekninen, mutta erittäin arkaluontoinen asia. Näiden asioiden yhdistäminen ei ole helppoa. Minun mielestäni tässä käsitellään aivan oikeita kys- kysymyksiä. Toivon, että mahdollisimman suuresti näihin kysymyksiin voidaan vastata. Olen yhtä mieltä tästä verkostosta. En usko, että tulevaisuuden turvallisuus kysymykset ja asenne uhreja kohtaan paranee, jos tämä kysymys uudelleen kansallistetaan. Tämä voi olla hyvä juttu, kun ajatellaan tukea ja, ja tehokkuutta. Olisi tärkeää määritellä selkeästi EASan rooli. Tällä puhutaan hyvin selvästi neuvonantajan roolista. Me olemme aivan yhtä mieltä, mutta asia on tehtävä hyvin selväksi, ettei mitään ongelmia ole. Sitten matkustajista täällä on kolme tärkeää eh, asiaa. Tiedon nopeus ja tiedon luotettavuus. Tämä on asia, jonka suhteen olisi vielä oltava selkeämpiä, koska nopeuteen ei pidä pyrkiä luotettavuuden kustannukselle. Ja sitten vielä tämä luottamuksellisuus on sen on oltava rajoitettua. Hen, henkilöt, joita se koskee, heidän on saatava asianmukaista tietoa riippumatta luottamuksellisuudesta, joka on tietenkin taattava ulospäin, mutta tässä on tehtävä ero asianomaisten ja muiden ihmisten välillä. Sitten tämä oikeuden ja turvallisuuden vaikea suhde. Minä haluaisin neuvoa, että tuleva, turvallisuus on, sen on oltava prioriteetti siinä määrin, että se ei, kun se ei vaikeuta oikeuden toimintaa. Meillä on ollut usein tilanteita, joissa oikeusistuin ei ole hyväksynyt todisteita, kun tutkinnassa oltiin menty liian pitkälle. Turvallisuus on prioriteetti, mutta vain siinä määrin, että oikeuden toimintaa ei vaaranneta. Tämä on myös matkustajien oikeus. On taattava, että oikeus voi toimia nopeasti jatkossa. Sitten kansainvälistä aspektia, sitä on korostettu Euroopan unionissa kansainvälisten sopimusten myötä meillä on hyvä perusta taata samat palvelut kaikille. Tässä ensimmäiset kommentit ja haluaisin nyt joka tapauksessa kiittää tästä erittäin hyvästä työasiakirjasta, jonka olemme saaneet. Thank you, Kiitos, edustaja Alkadrai. Kiitoksia. Minäkin haluan kiittää esittelijää Teverakia tästä lähestymistavasta ja hyvästä työstä. Tämä asiakirja on erinomainen. Muutama huomio ensinnäkin verkostoihin liittyen. Olen esittelijän kanssa samoilla linjoilla. Ja tietenkään meidän ei tulisi ottaa askelia väärään suuntaan, eli uudelleen kansallistamisen suuntaan. Mielestäni verkosto voisi luoda pitkällä aikavälillä tällaisen välivaiheen, kun on siirtymässä eurooppalaiseen järjestelmään, mutta meidän täytyy varmistaa, että nykyinen verkosto toimii mahdollisimman tehokkaasti. Eli että nykyisiä kapasiteetteja voidaan kansallisella tasolla käyttää tehokkaasti hyväksi. Meidän täytyy tarkkaan määritellä, mitkä ovat verkoston tehtävät ja rooli. Uskon, että tähän liittyen saamme kyllä konsensuksen aikaiseksi. Sitten EASAan liittyen, niin viittaatte neuvonantajaan, no mikä sitten mutta meidän täytyy tarkkaan määritellä, että kuka EASAn puolelta tutkimuksen osallistuu ja jos olemme sitä mieltä, että EASA pitäisi tiedottaa jatkuvalta pohjalta, siis määr, sääntömääräisesti niin sekin voisi olla ihan hyvä asia, mutta tärkeänä voisi olla tämä asia EASAn sertifiointiprosessissa. Eli on tarkkaan määriteltävä tämä asia. Ja sitten mitä tulee matkustajien oikeuksiin, tiedot ovat tietenkin tärkeitä, että tiedot välitetään omaisille, jos jotain sattuu. Meidän täytyy siis pohtia sitä, että pitäisikö mainita myöskin varausten teon yhteydessä joku yhteyshenkilö. Se on sinänsä ihan hyvä asia. Ja tietenkin matkustajaluottelot pitäisivät olla mahdollisimman nopeasti käytettävissä. Ja jokaisella lentoyhtiöllä pitäisi olla myöskin kriisisuunnitelma ja yhteyspiste ja sitten viimeisin huomio, se liittyy tilastoihin. Meidän tulisi pyrkiä toimimaan siten, että unioni voisi käyttää tilastoja enenevässä määrin. Tilastotietoja täytyy tietenkin tulkita ja tästäpä syystä onkin tärkeää, että jäsenvaltiotasolla sovelletaan nykyisiä tilastotietojärjestelmiä ja että nämä tiedot syötetään yhteisen järjestelmään samalla tavalla. Tältä pohjalta meidän tulisi mielestäni lähteä liikkeelle. Ja. Edustaja Meisner. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin ensin kiittää edustaja De Verakia tästä mietinnöstä. Nämä ovat todella arkaluontoisia kysymyksiä, kun ajatellaan, että – ihmisiä kuolee näissä onnettomuuksissa. Se on otettava huomioon. Minä puhun täällä Katsinin nimissä varjoesittelijämme ei valitettavasti voi olla täällä paikalla, joten minä puhun hänen puolestaan. Tietenkin erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että pohditaan onnettomuuksien syitä. Ja totta kai on pyrittävä välttämään uudet onnettomuudet. Tässä on tärkeää, kuten Matthew Grosh sanoi, ettei palata nyt johonkin kansallisiin järjestelyihin. Single European Sky, yhtenäinen Euroopan ilmatila, ja tässä yhteydessä on erityisen tärkeää, että teemme yhteistyötä, luomme verkoston. Tämä on poliittinenkin kysymys, miten tätä säätelyä nyt hoidetaan. Ennen kaikkea pitäisi ajatella tässä matkustajia, joilla on oikeus tietää, että me huolehdimme myös parannuksesta tässä mielessä. Useat kerrat on puhuttu EASan roolista. Tässä yhteydessä roolin on oltava hyvin selkeä, mitään eturistiriitaa ei saa syntyä sen välillä, mitä me haluamme rakentaa verkkona ja mitä työtä EASA osaltaan tekee. Eli meidän pitäisi pyrkiä selkeään erotteluun, mutta samoin kuin muut on sitä mieltä, että on tärkeää ottaa tässä kaikkien osapuolten tekemä työ mukaan. Lopulta olen myöskin samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että tässä on kyse osittain tiedoista, jotka ovat tietoja, joita on käsiteltävä luottamuksellisina. Ei niin, että annetaan kaikki tiedot eteenpäin. Ainoastaan erityistapauksissa tuomioistuin voisi näin tehdä. Henkilötietosuoja on meille tärkeä kysymys, siksi tässäkin pitäisi tarkkaan miettiä sitä, mitä tietoja vapautetaan, annetaan julki, kun onnettomuuksia tutkitaan. Kiitos. Ystävänkin dziękować za bardzo ciekawe materiały i Niin haluaisin kiittää esittelijä tästä kiinnostavasta aiheesta ja ottaa esille tiettyjä ongelmia. Tämä lainsäädäntöteksti, jota meidän on valmisteltava ja toivon, että Euroopan parlamentti sen hyväksyy. Siinä on seuraava ajatus. Tarkoituksena on tarkastella näitä lentoonnettomuuksia, mutta jotta näiden tutkintojen kautta voidaan ennaltaehkäistä näitä onnettomuuksia, olisi muistettava muun muassa eri tärkeä kysymys, joka on mielestäni aivan perustavalaatuinen. Tänä päivänä suurin, suurimman osan tutkinnoista hoitavat jäsenvaltiot. Jäsenvaltiossa on virastoja tai komiteoita, jotka suorittavat nämä onnettomuuksien turvallisuustutkinnat. Ongelmat alkavat, kun nämä virastot tai komiteat eivät jaa tietojaan. Ainoastaan puolet jäsenvaltioista – ja pitää yllä keskusarkistoa näistä tutkinnoista. Ei tähän voida suhtautua välinpitämättömästi. Ja sanon tämän kahdesta syystä. Nimittäin onnettomuuksiahan koko ajan tulee lisää, sen tiedämme kaikki. Ja toisekseen on loppujen lopuksi meillä on vain aika vähäinen määrä lentokonetyyppejä, joten teknisesti ne ovat yhä yhdenmukaisempia. Olisi siis tehtävä kaikki mahdollinen niin, että nämä tutkintakomiteat jakaisivat tietonsa, koska emme voi jäädä vain odottelemaan ja riste kätemme ja, ja todeta, että te, meillä on tiedot ainoastaan puolista onnettomuustutkinnoista. Ei, ne, ei tämä vetele. Sitten uhreista. On aivan selvää, että kukin onnettomuus on tragedia, erittäin dramaattinen tragedia, ja kun nyt tässä puhutaan tiedotuksesta omaisille, ajan pitäisi olla mahdollisimman lyhyt. Ei pitäisi olla mitään erilaisia määräaikoja, vaan, vaan tiedotus olisi hoidettava mahdollisimman nopeasti. Ehkä meidän pitäisi ajatella myös seuraavaa asiaa. Olisi pohdittava, olisiko tämä kaikkein parhaiten toimiva järjestelmä. Tänä päivänä meillä on järjestelmä, jossa otetaan huomioon tiettyjen tietojen suojeleminen – mutta siinä ei oteta huomioon inhimillistä puolta, psykologista puolta, ja se on erittäin tärkeää myös. Ja unsere Schattenberichterstatterin Eva Lichtenberger. Varjo esittelimme kollega Lichtenbergerkään ei ole tänään täällä paikalla, mutta hän kuitenkin kiittää yhteistyöstä tästä tekstistä. Pari asiaa, jotka ovat meille tärkeitä. Ensinnäkin kohta viisi. Olemme täysin samaa mieltä sen sisällöstä. me emme saa viivyttää tiedon välittämistä omaisille ja sitten tieto korvauksista, sekin pitää saada mahdollisimman nopeasti käyttöön. Ja kyllähän siinä jossain vaiheessa vaan ei enää jaksa, jos tämä kestää vuosia. Eli jossain vaiheessa tämä tieto täytyy välittää ja sitten jättää nämä asiaa asioiden tarkemmat selvitykset sitten myöhempään vaiheeseen, mikäli nyt jostain syystä jotain viivytyksiä pääsisi syntymään. Ja sitten B-kohdan alla oleva, äh, viitoskohdan alla oleva alakohta B, eli kenelle tiedotetaan onnettomuustilanteessa – se pitäisi olla tietenkin luottamushenkilö, joku toinen henkilö kuin matkustaja, mutta tässä yhteydessä täytyy muistaa, että näitä tietoja ei saa välittää eteenpäin. SWIFT-ongelmaan liittyen hän tämä ongelma oli tuttu. Eli jos kaikki tiedot välitetään eteenpäin tietämättä, kenelle ne menee, niin se on kyllä ongelmallista. Eli kyllä nämä ovat luottamuksellisia tietoja, joita voidaan soveltaa ja käyttää vain ja ainoastaan onnettomuustilanteessa. Kiitoksia. Kiitos, edustaja Foster. Kiitos puheenjohtaja. Ensin kiittäisin Verkia sitä, että hän järjesti valmistelevan kokouksen, jossa lyhyesti keskustelimme siitä, mitä hän aikoo tehdä tässä ehdotuksessaan. Hyvä, että voimme keskustella tästä ja pidän hyvänä pitkälti Leverakin kannanottoja. Minä olen toiminut tällä alalla 25 vuotta ja – todella osanottoni esittäisin täällä oleville tänään, mutta myönteisenä voidaan sanoa, että Euroopassa ja maailmassa on avoimesti tutkille lentoonnettomuuksia riippumattomista, riippumattomina poliitikoista ja muista on yleensä päästy selville siitä, mitä on tapahtunut, onko kyse mekanisesta ongelmasta, inhimillisestä erehdyksestä – vai mistä. Kaikki onnettomuudet ovat erilaisia keskenään, koskaan ei synny toista ihan samanlaista onnettomuutta. Tältä pohjalta voimme keskustella luonnoksesta itsestään. Jos katsotaan verkostokysymystä, niin kyllä, nimi voi olla mikä tahansa, vaikka verkosto, mutta verkoston pitäisi toimia näiden nykyvapaaehtoisten tutkijoiden työn pohjalta, hyvin kevyesti siis, ei niin, että luodaan monimutkaista byrokratiaa ja siirrytään pois tästä kevyemmästä rakenteesta, riippumattomasta rakenteesta, joka meillä nyt on. Kohta kahdeksan. Tämä liittyy kysymyksiä. Puheenjohtaja, ymmärtäisin kahdeksan ja yhdeksän kohdat niin, että asiantuntijat ovat jo tavanneet ja keskustelleet tästä ehdotuksesta, koska huolenaiheita selkeästi oli. Hyödyllistä varmasti olisi, koska me emme keskustele tästä uudestaan ennen kuin 28. päivä huhtikuuta käsittääkseni. Eli olisi, olisi hyvä kuulla, miten artiklaa 18, 8 ja 9 on muutettu, koska me voisimme tämän muutetun tekstin pohjalta tehdä työtä. Meidän pitäisi välttää eturistiriitaa komission, ESN ja näiden riippumattomien tahojen välillä. Myöskin komission asemaan liittyy epäselvyyttä. Ei tämä ole sinänsä kritiikki, haluaisin lisää selvyttävän. EASan roolista lentoturvallisuusviranomaisena, kuten Verak sanoi, useimmat maailmasti ovat sitä mieltä, että neuvontava rooli olisi tässä asiallisena. Tässä pieni kirjoitusvirhe muuten tuossa neuvonantajan sanassa englanniksi, mutta tämä olisi varmasti hyväksi kun puhutaan kansainvälisistä standardeista liitteessä 13 Chicagon yleissopimuksessa, koska se mitä tähän kirjaamme puheenjohtaja liittyy kansainväliseen matkustukseen, liikenteeseen. Meidän pitäisi toimia varovaisesti tässä, kun meidän pitää huolehtia siitä, että tähän kirjattava pitää voida siirtää myöskin kansainväliseen yhteyteen. Neuvontaja siis Kyllä se varmasti olisi tässä oikea sana, mutta tulkinta, miten tulkitaan neuvontavan tahon rooli. Tässä pitäisi erotella poliitikot, siviiliilmailun viranomaiset, onnettomuustutkijat. Kyllä neuvonantaja on varmasti tässä sopiva sana, koska allekirjoittajavaltiot niin, että EASalla ei olisi ihan samoja oikeuksia ei tässä sinänsä mitään ongelmaa, tämä on ihan oikea jako kohdassa kaksi. Kohta 12. Tässä katsotaan tutkijoiden samoja oikeuksia tutkia mustia laatikkoja ja niin edelleen. Minusta tähän ei pitäisi kannustaa – selkeät säännöt on sille, miksi tämän tyyppistä tietoa ei anneta kaikille, ei, ainoas, ei myöskään siviiliilmailun valvojille. Joten tästä siirtyisin kohtaan 16. Siitä, miten lentohenkilöstö, jos he selviävät tästä hengissä, voivat antaa luvan tiedon käyttöön. Tuskin tämä on oikea asia sinne laittaa, koska se ei ole heidän tietoaan, vaan tämä on muille tehoille, kuka, tahoille. Kukaan ei tällaista hyväksyntää kuitenkaan antaisi. Tämä kuuluu onnettomuustutkijoille. Tämä matkustajan lista, meidän pitäisi ehkä katsoa, voitaisiinko sinne lisätä – myöskin luettelo vaarallisista aineista, joita lentokoneessa on. Ja lopuksi muutama seikka. Tiedän, että myöhemmin palaamme yksityiskohtaisemmin tähän. Mutta oikeuslaitokset, meidän oikeuslaitoksemme toimivat vähän eri tavalla, siksi teemä on meille melko hankalakin kysymys. Varoittaisin nyt tässä yhdislaitosten roolista onnettomuuksien yhteydessä. Minua huolettaa se, että kun tekstiä katsoo, niin saattaisi syntyä sellainen riski, että lentäjien ja muiden kannanottoja voitaisiin käyttää heitä vastaan oikeuskäsittelyissä – Eli tässä pitää olla hyvin varovaisia, ettei synny sellainen tilanne, jossa nämä henkilöt voi, joutuvat puhumaan itseään vastaan. Lopulta tässä vaiheessa raportointi tässä on tärkeää. Minä esittelin ensimmäistä kertaa, kun tämä tuli esiin. Kyllä päättelen puheenvuoroni. Meillä ei ole koordinaattoria. Ja varjoesittelijä tässä, joten käytän vähän enemmän aikaa. Kyllä ECR-ryhmä käyttää hyvin maltillisesti aikaansa täältä täällä valiokunnassa. Mitä tulee raportointivelvollisuuteen ja tietokantaan tässä – se, mikä otettiin käyttöön valiokunnassa, ja tämä kannattaisi ehkä ottaa esiin, että tekin tuitte tätä kautta Euroopan unionin otettiin monta vuotta sitten käyttöön pakollinen raportointijärjestelmä. Me halusimme monet vapaaehtoista järjestelmää, joka on toiminut erittäin hyvin esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa 20 vuoden ajan. Se on osoittautunut erittäin tehokkaaksi. Tähän pitäisi palata, kun on saatu tämä tekstin osa läpi, että kannustettaisiin jäsenvaltioita tähän. Lopuksi puheenjohtaja Kiitos vielä kerran esittelijöiden Veirakille. Varmasti voimme käydä rakentavassa hengessä yhteistyötä ja saada aikaan järkevän lopputuloksen, mutta kuten sanoin, tarvitsisin vähän lisäselvyyttä johonkin komissionkin sanamuotoihin. Kiitos. Kiitos, edustaja Higgins. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kanssanne, eli haluaisin myöskin esittää surin, surun valittelun läsnä oleville omaisille. Tarkoituksenamme on varmistaa, että tähän suruun voidaan vastata, eli että tutkimus olisi mahdollisimman hyvä, jotta voitaisiin myöskin jatkossa välttyä tällaisilta onnettomuuksilta. En toista sanottua, mutta tärkeää on toteuttaa riippumattomia tutkimuksia ja että saamme vahvistettua järjestelmiä. Ja erittäin tärkeällä sijalla on tämä tiedon jakamiseen liittyen, eli tieto siitä, että ketkä ovat olleet koneessa. Nämä tiedot olisi välitettävä omaisille eikä medioille. Heille pitäisi ensimmäisenä tämä tieto välittää. Tietenkin myös ennaltaehkäisyllä on keskeinen merkitys. Me tässä hiljattain tapasimme lentäjiä ja he kertoivat oman näkemyksensä tilanteesta ja työajoista. Tiedän, että ilmailualalla on kovaa kilpailua kustannusrintamalle ja täytyy muistaa, että lentäjät ovat melkoisen painaan alaisuudessa – muun muassa Irlantiin liittyen voin, voisin esittää esimerkin, joka aiheuttaa kyllä lenteille suuria paineita. Ja täytyy myöskin muistaa, että Eurolingusin lenten er, eräänä kertoo, kertaana olin jas sain selville, että he joutuvat tekemään hyvin pitkiä työpäiviä, ovat hyvin stressaantuneita ja tämä aiheuttaa kyllä suuria turvallisuusriskejä. Me puhumme paljon henkilöskannareista ja muista kysymyksistä, puhumme myöskin tieliikenneturvallisuudesta, mutta mitä tulee ilmailualan turvallisuuteen, odotuksiin ja paineisiin, jotka kohdistuvat lentäjiin, niin on jäänyt taka-alalle, mutta näihinkin tulisi paneutua, jotta voimme ennaltaehkäistä mahdollisia onnettomuuksia. Kiitoksia. Mrs. Alvarez. Edustaja Alvarez. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella esittelijä tämän mietinnön sisällöstä ja haluaisin korostaa, kuinka tärkeä tämä mietintö on. Lentoliikenne on yksi kaikkein turvallisimmista liikennemuodoista, mutta olemme kuitenkin nähneet, kuinka silloin tällöin aina onnettomuuksia tapahtuu. Ja uskon, että meidän velvoitteenamme on tukea ja edistää ehdotuksia, joiden tarkoituksena on saada selville onnettomuuksien syyt ja parantaa näitä protokolleja. Esittelijä jo mainitsi yhden vaihtoehdon joka koskee toimia, joihin voidaan ryhtyä, jotta omaisten kärsimyksiä vähennettäisiin, erityisesti niin, että he saisivat riittävää tietoa ja erityisesti matkustajan luettelon. Kollega koki Hispaneerin onnettomuuden ja omaiset olivat hyvin huolestuneita, koska he eivät tienneet, ketkä matkustavat koneessa. Näyttää siltä, että joillakin yhtiöillä ei ole riittävää kapasiteettia vastausten antamiseen. Kansalaiset odottavat niitä. Siksi nämä esittelijän vaihtoehdot ovat mielestäni sellaisia, joista voin tukea enemmän ensimmäistä niin, että matkustajaluettelot pitäisi lähettää eteenpäin ennen lentoon lähtöä. Minun on vaikea kuvitella, että yhtiöt eivät voisi tietää, ketkä matkustavat koneissa. Siksi valitsisin tämä Chicagon yleissopimuksen ja edellyttäisin yhtiöiltä luettelon lähettämistä eteenpäin ennen lentoon lähtöä, koska näin voidaan lyhentää vähentää omaisten kärsimystä. Yksi tunti on yhtä pitkä kuin vuosisata, jos tällaisia tietoja odotetaan, ja kaksi tuntia tarkoittaa ikuisuutta. Minusta välittömästi tietoja olisi annettava, koska eivät yhtiöt voi väittää, että, he eivät, että ne eivät tietäisi, ketkä koneissa matkustavat. Sitten asia, jota täällä on jo kommentoitu, mielestäni teksti olisi näin muutettava niin, että saataisiin tietoa koneen lastista. Kollega täällä jo kommentoi tätä voi olla, että mukana on vaarallisia aineita, jotka voivat vaikuttaa ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Jos lastin välittämistä tunnetaan, voidaan helpottaa menettelyjä, joiden rajoitetaan tai poistetaan vahingolliset vaikutukset. Sitten toinen huoli ei koske onnettomuuksien tutkinnan ja oikeudellisten menettelyiden välistä ongelmista. On tärkeää löytää tyydyttävä ratkaisu, mutta kaikkein tärkeintä pitäisi olla se, että turvallisuutta lisätään ja on lentoonnettomuudet estetään. Kiitoksia. Van Dalen. Kiitos. Varapuheenjohtaja Van Dalen. Voorzitter, dank. Ik zal me... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ihan lyhyesti muutamia kommentteja esittelijän suuntaan. Ensinnäkin kohta neljää. Siinähän sanotte, että kaikki tiedot olisi välitettävää oikeusviranomaisille. Olen tutkinut useampia onnettomuuksia ja olen havainnut, että kyllä paljon pyydettiin tietoja, mutta mutta en ollut kovinkaan tyytyväinen tilanteeseen, sillä mehän tarvitsemme todellakin riippumattomuutta ja että me opimme näistä tutkimuksista. Eli ettei tässä äh, sekoiteta tutkintaa ja rikosoikeudellista toimintaa. Ehkä tämä on liian tiukka muotoilultaan. Meiltä ainakin löytyy riippumaton tutkintaneuvosto ja oikeusviranomaiset saavat tietoa käyttöönsä vain ja ainoastaan, jos kyse on kidnappauksesta, terrorismista tai murhasta tai taposta, joten meidän täytyy vähän tätä höllentää tätä määritelmää. Eli meidän ei tulisi siis tätä näin tiukasti muotoilla, niin kuin te olette tehneet. Ja mitä tulee sitten tiedonantovelvollisuuteen, siihenkin liittyen olette esittäneet omia ehdotuksianne. Eli oikeusviranomaiset päättävät, missä vaiheessa tilanteeseen puututaan. Minun mielestäni tämä ei ole hyvä asia. Minun mielestäni me tarvitsisimme tässä tiettyjä objektiivisia kriteereitä, joiden pohjalta tehdään päätöksiä. Minä toivon, että tämä olisi ikään kuin vakaalla pohjalla tämä koko ratkaisujärjestelmä. Viittaan tässä yhteydessä Chicagon yleissopimuksen. Täällä on myöskin pohdittu sitä, että pitäisikö olla eurooppalainen tutkimusyksikkö käytö, käytettävissä. Mielestäni tässä ei pitäisi mennä liian pitkälle, sillä meidän täytyy varmistaa riippumattomuus. Tietysti jäsenvaltiossa tilanne on se, että ministeriö vastaa tutkimuks, tutkimustoiminnasta hyvinkin pitkältä, pitkälti, ja ehkäpä näistäkin kokemuksista meidän tulisi jollakin tavalla oppia, eli että riippumattomuus voitaisiin taata. Kiitoksia. Edustaja Alessander. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijää siitä, kuinka hyvin hän on tämän ensimmäisen tapaamisen valmistellut. Haluaisin vähän syventää EASan roolia onnettomuustutkinnasta. On totta, niin kuin esittelijä sanoo, että, että hän, se, joka sertifioi, ei voi olla tuomari ja asianomainen samanaikaisesti, kun onnettomuus tapahtuu. Ja erityisesti kun otetaan huomioon, kuinka tällä hetkellä tutkinta on järjestetty, olemmehan olleet tilanteessa, jossa oikeuslaitos ei voinut pitää osanottajia riippumattomana, koska jossakin vaiheessa oli ongelmia. Ehkä siihen liittyy tietämättömyyttä tai etäisyyttä menettelystä, mutta joka tapauksessa mahdollisuus että sillä, että, se, että tutkimuksessa oleva materiaali olisi EASan käytettävissä ja että EASalta voitaisiin pyytää asiantuntemusta, että oikeuslaitos voisi pyytää teknisempiä tietoja niin uskon, että jollakin tavalla meidän pitäisi yhdistää nämä langanpäät, koska ei, muuten, ei voida ymmärtää, miksi joissakin tapauksissa EASA on osallistunut tietojen keräämiseen ja toisessa tapauksessa näin ei ole ollut. Sitten henkilöiden tunnistamisesta ja yhteyshenkilöistä haluaisin, että että syventäisitte vähän sitä, mikä tilanne on Yhdysvalloissa, Euroopassa. Espanjassa tilanne on sellainen, jossa kännykän voidaan tunnistaa henkilöitä. Tämä pätee maatieonnettomuuksiin, mutta ehkä se ei ota lentoliikenteessä – puhelinverkostoissa on paljon tietoa. Ehkä niitä voitaisiin hyödyntää tässä tunnistamisongelmissa. Kyllä, minusta tähän liittyy muussa tapauksessa jonkinlainen markkinointiongelma, jos nyt varauksen yhteydessä pitää jo mainita, että kenelle tässä onnettomuuden sattuessa pitäisi siis soittaa. On hyvä, että yhtiöllä on kriisisuunnitelmia, mutta olisi pohdittava myös, kuinka koordinointi hoidetaan lentokenttien välillä ja viranomaisten välillä. Sitten vaaratilanteisiin ennaltaehkäisemisen osalta komission esittelijä ovat tätä pohtimassa. Ennaltaehkäisyn osalta olisi hyvin tärkeää, että varmistaisimme – sen että ennaltaehkäisy kuuluisi normaali toimintaan. Tiedämme, että lentäjillä on ongelmia. Olisi jotenkin helpotettava ja automatisoitava vaaratilanteesta ilmoittamista tässä onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä. Mrs. Foss, you had a point of order. Kytelette järjestyspuheenvuoro. About the, uh, these passenger lists. Niin ihan lyhyesti tämä matkustajaluotteloasia. Ei löydy mitään syytä sille, että joku lentoyhtiö ei voisi tarjota luetteloa kaikista koneessa olevista matkustajista ennen kuin kone nousee ilman. Meillä on olemassa PNR-luettelot ja myöskin rahtitiedot, joten minun mielestäni tätä keskustelua ei tulisi laisinkaan edes käydä. Jos joku väittää, ettei hänellä ole tällaista tietoa käytettävissä, niin sitä ei voida kyllä noin vain niellä. Kiitoksia. Kiitos. Aivan hyvä kommentti. Kiitos siitä ennen kuin komission Sebum saa reagoida. Haluaisin itse kommentoida tätä. Huomaan, että olen pitkälti samaa mieltä Fosterin ja Van Dahlin puheenvuorojen kanssa EASan rooliin liittyen. Minua huolestuttaa se, että EASA nähdään tasavertaisena kumppanina lentoonnettomuuksien yhteydessä. Tämä ei ole mahdollista, ei voida ajatella, että säätelijä toimii näin riippumattomien tutkijoiden kanssa samassa roolissa. Chicagon yleissopimuksessakin puhutaan neuvoantavasta roolista. Neuvoantavassa roolissa ei ole ongelmaa, kuten amerikkalaiset olisivat tai ranskalaiset, jos on kyse amerikkalaisesta tai ranskalaisesta koneesta. Neuvoa antavassa roolissa siis ainoastaan. Meidän pitäisi hyvin selkeästi erotella lentoonnettomuuksien tutkinta ja säätelijöiden työ. Säätelijä saattaa olla tässä eturistiriitaa. Voihan olla, että onnettomuus on syntynyt siksi, että sääntely ei ole toiminut. Joskus katsotaan näitä listoja, eikä kyse ole lentoyhtiöistä, vaan kansallisista sääntelijöistä tällä aloilla. Joten ratkaisevan tärkeää on, kuten De Vehrak hyvin varhaisessa vaiheessa puheenvuorossaan sanoi, että meidän on eroteltava EASan rooli lento onnettomuuksien tutkijoista neuvontava rooli, kyllä, ei sen pidemmälle. Muut kysymykset liittyvät rikospaikkaan. Minä aina yllätyn siitä, ja tämä nähtiin Belgian junaonnettomuuden yhteydessä. Aina on niitä, jotka ovat valmiita viiden minuutin kuluttua esittämään, mikä oli onnettomuuden syy usein tiedotusvälineissä. Aina löytyy ihmisiä, jotka ovat valmiita tällaisiin kannanottoihin. Me liikenneihmisinä aina taistelemme sen puolesta, että ei saa sitoutua sanomaan, mikä on onnettomuuden syy ennen kuin virallinen onnettomuustutkinta on saatu päätökseen. Miksi siis joissain valtioissa edelleen lähdetään sanomaan, että – tuo on rikoksen paikka heti, kun jotain on tapahtunut. Emme me tiedä, onko siellä tapahtunut rikosta. Onko joku syyllistynyt rikoksen? Tiedämme, että siellä on tapahtunut jotain traagista, tiedämme, että siellä on tapahtunut onnettomuus, mutta todella mielestäni pitäisi toimia tässä oikein. Onnettomuustutkinta ensin. Sitten katsotaan, mikä on aiheuttanut onnettomuuden ja sitten, jos tässä on vielä tuomioinnistuin käsittely mahdollinen, se tulee kolmantena, ei siis eri järjestyksessä, koska muuten vaarana on se, että ihmiset, jotka ehkä tietävät jotain siitä, mikä meni pieleen, eivät tule puhumaan näistä, jos voi käydä niin, että nostetaan syyte heitä tätä kollegoita vastaan. Minulla on mielessä se, että sureva – omainen tappoi lentoliikenteen valvojan. Joku löysi omasta mielestään syyllisen ja hänet murhattiin silloin, kun DLN kone putosi Saksaan. Meidän pitää todella huolehtia siitä, että tässä toimitaan tarkkana ennen kuin asianajat päästetään liikkeelle. Kiittäisin Veerakkia hyvästä mietinnöstä, hyvästä keskustelusta. Minä henkilökohtaisesti olen hyvin pitkälti monien jäsenten kanssa samalla linjalla. Fosterin ja Van Danelin kanssa, näin minun on sanottava. Meidän on oltava tässä hyvin tarkkana, kun näitä asioita käsitellään. Erityisesti siis EASan itsenäisyys erilainen asema tutkijoista – No, ensin komissio. Se on komission nimissä. Ja, vielen dank, äh, vielen dank, Herr Vorsitzender. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun kiitän tietenkin esittelijää, sillä kun huomioidaan, että nyt on kyse ensimmäisestä käsittelystä, niin kyllä tämä asiakirja viittaa keskeisimpiin komissionkin ehdotuksessa oleviin asioihin. Ja tämä luo erinomaisen pohjan jatkokeskusteluille. Ja mielestäni tässä käytiin vakavassa hengessä tätä keskustelua ja se on hyvä niin, sillä aihekin on vakava. Komission päätös, jonka mukaan ensimmäistä direktiiviä onnettomuustutkintaan liittyen lähdettäisiin korjaamaan 15 vuoden jälkeen järjestelmän kehittämiseksi, perustuu kahteen perusajatukseen. Yhtäältä siihen, että arvioidaan kokemuksia, positiivisia kokemuksia, että myöskin huonompia kokemuksia, jonka perusteella EU-tasolla täytyisi ryhtyä lainsäädäntötoimintaan. Toinen aspekti on se, että kuluneen 15 vuoden aikana yhteisön rooli on kehittynyt ilmailun turvallisuuden alalla ja me uskomme kyllä, että tämä kehitys pitäisi huomioida myöskin onnettomuustutkinnan puolella. En halua nyt pane, puuttua kommentteihin, mielenkiintoisiin kommentteihin, jotka täällä on esitetty, mutta pitkältihän täällä ollaan sitä mieltä, että järjestelmää olisi nyt kehitettävä. Sitähän komissiokin on ehdottanut. Keskeisimmät tavoitteet ovat yhtäältä se, että tutkimuskapasiteetti koko Euroopan alueella paranisi siten, että luodaan toimiva asianomaisten viranomaisten verkosto, joka on oikeastaan jo olemassa, mutta jota mielestämme tulisi vielä tarkentaa roolin määritelmän suhteen. Lisäksi meidän täytyy huomioida, missä määrin verkoston jäsenet voivat paremmin välittää tietojaan toisilleen, käyttää myöskin tietoja asiantuntijan vaihtoa hyväksi onnettomuustilanteessa. Tällä hetkellähän tilanne on selvästikin se, että joissakin jäsenvaltioissa toimitaan hyvin tai suhteellisen hyvin, toisissa maissa resurssit ovat vielä puutteellisia. Minä uskon, että tällaisen verkoston avulla voidaan tarjota tutkinnan yhteydessä vastavuorosta apua. Toinen asia, johon täällä monet viittasivatkin, on se, että kyllähän menneisyydessä on syntynyt eturistiriitoja, eli onnettomuustutkinnan puolella, puolelta ja sitten rikosoikeudellisen tutkinnan puolelta siis tietynlaista kampittamista on ollut havaittavissa, ehkä tahatonta, mutta kyllä roolijako täytyy tarkentua. Sitten kolmas asia, niin kuin jo totesinkin, Turvallisuuslainsäädäntö on kehittynyt unionissa. Meiltä löytyy virasto, joka käsittelee erityisesti turvallisuuskysymyksiä. Ja tästäpä syystä onkin tarpeen, että viraston ja onnettomuut tutkintalautakuntien välinen yhteistyö paranisi. Herra puheenjohtaja, te, kuten monet muutkin täällä, viittasit mahdollisiin konfliktitilanteisiin, jotka voisivat syntyä, mikäli sääntelijä on myöskin samalla onnettomuustutkinnasta vastaava taho. Tämä ei ole uusi asia, eikä liity vain ainoastaan ilmailualaan. Jo vuosia sitten kävimme tätä keskustelua yhdysvaltalaisten kanssa, koska sielläkin on pohdittu aina onnettomuuksen yhteydessä, että mitä sääntelijä tutkii ja mitä tutkimus, onnettomuuden tutkintalautakunta tutkii. Tässä tarvitaan selvä roolijako, mutta EASA neuvoa antavaa roolia ei kannata unohtaa kahdestakaan syystä, sillä yhtäältä uskon, että sääntelijöillä on onnettomuustutkintaan liittyvää relevanttia kokemusta ja tietoa, ja lisäksi heidän tulisi saada hyvin nopeasti tietoa onnettomuuksista ja syistä, jotta järkevillä vastatoimenpiteillä virasto voisi ehkäistä uusien onnettomuuksien syntymisen. Neljäs asia, turvallisuussuositukset. Jos onnettomuustutkinnan aikana käy ilmi että se tai joku muu syy on vaikuttanut tähän tilanteeseen, niin silloin pitäisi pystyä lausumaan suosituksia ennen kuin lainsäädäntöpuolella lähdetään tekstejä muuttamaan. Mielestäni se on seikka, jota ei ole vielä riittävässä määrin huomioitu, ja tästäpä syystä me ehdotammekin tietopankin perustamista, johon pääsy olisi rajattu asianomaisille tahoille. Ja sitten niin kuin täällä on sanottu, omaisten oikeudet. Usein on käynyt niin heti onnettomuuden synnyttyä, että on epämääräisiä tietoja olemassa. Me tiedämme, mitä ongelmia liittyy matkustajan luetteloihin. Kyllä meidän täytyy tilannetta parantaa tältä osin, mutta mielestämme meidän tulee myöskin parantaa omaisten mahdollisuutta päästä käsiksi näihin onnettomuuksiin liittyviin tietoihin rikkomatta luottamuksellisuusmääräyksiä. Siinäpä ne viisi tavoitetta, herra puheenjohtaja. Ensimmäisen käsittelyn yhteydessä meitä oltiin laajalta rintamalta tukemassa. Kuitenkin varoittaviakin sanoja täällä on esitetty, joihinka suhtaudumme tietenkin vakavasti. Vielä ihan lyhyt huomio lainsäädäntöprosessin tilaan tällä hetkellä. Neuvostohan Espanjan peikauden aikana kuluvan kuukauden aikana pyrkii löytämään yhteisen kannan aiheeseen liittyen. Täytyy nyt jäädä vain odottelemaan, saadaanko yhteinen kanta muovattua, mutta kuitenkin kyse on aiheesta, josta keskustellaan myöhemmin uudemman kerran sekä neuvoston että parlamentin puolella. Kiitoksen huomiostanne. Tämä oli kyllä erittäin rakentavassa hengessä sujunut ensimmäinen käsittely. Kiitoksia. Rapidement, je suppose. Lyhyesti oletan. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vastata. Niin, en voi vastata henkilökohtaisesti teille kaikille, koska teitä oli paljon, mutta haluan kiittää ehdotuksesta. Näyttää siltä, että täällä ollaan ja konsensus koskien verkostoa. Alcantara Wii puhui siitä myös Messner sen tehtävät olisi määriteltävä. Minä tietenkin sanon uudelleen sen, minkä hetki sitten sanoin, johon Foster ja Van Dalen viittasivat. Ei ole mitenkään mahdollisesta, että ehdotettaisiin mitään ylimääräisiä uusia rakenteita. Melkein kaikki käytette puheenvuoron tästä kaikkein tärkeimmästä asiasta matkustajien matkustajaluetteloa, jolla voidaan vähentää perheiden tuskaa. Monet haluavat, että luetteloa annettaisiin mahdollisimman nopeasti omassa Alvarezissa, mutta se mitä Matias Gross sanoi on tärkeää myös, nimittäin että luettelo on annettava nopeasti, mutta sen on oltava luotettava. Rova Alvarez sanoi, että, hänen, että teidän on vaikea ymmärtää, etteikö tällaista luettelua olisi onge- olemassa jo lähtiessä. Olen yhtä mieltä kanssanne, mutta kun olen keskustellut lentoyhtiöiden kanssa, on kuitenkin viime hetkellä henkilöt, jotka muuttavat äh, lippuaan ja on vaikea ja jopa mahdotonta saada tätä luettelua välittömästi. Voster sanoi saman asian. On siis todella vaikea sano, saada luet, matkustajaluetteloa valmiiksi hetkellä, jolloin lento lähtee. Mutta tätä asiaa vielä tulemme työstämään. Sitten herra Kramer puhui luottamuksellisista tietoista, yhteystiedosta. Siksi juuri otettaisiin yhteyttä eurooppalaisen tietosuojaviranomaisen. Minä olen teidän käytettävissänne uskon, että mietintö menee tuonne huhtikuun loppuun. Teen, teen työtä varjoesittelyiden kanssa, mutta kun tämä kiinnostaa kaikkia, niin olen tietenkin käytettävissä, niin voimme keskustella näistä asioista. Kiitoksia. Thank you for that. Kiitos. Mietintöluonnosta käsitellään 8. huhtikuuta 4. toukokuuta määräaikatarkistusten jättämiselle valiokunnassa äänestetään ensimmäinen päivä kesäkuuta ja täysistunnossa heinäkuussa. Joten tarkistusten jättämiselle 4. päivä toukokuuta 28.4. toivon, että voimme keskustella tästä aiheesta uudestaan. Seuraavana kansainväliset lentoliikennesopimukset, menettelyt Lissabonin sopimuksen tultua voimaan. Koordinaattorit ystävällisesti antavat tämän tehtävän minulle. Jäsenet varmasti muistavat, että Lissabonin sopimuksen kautta parlamentin hyväksyntä vaaditaan ennen kuin neuvosto voi solmia kansainvälisen sopimuksen. Normaali lainsäädäntömenettelyt siis ne, joita, se jonka me tunnemme yhteispäätösmenettelynä, on nyt menettely, jonka pohjalta monet sopimukset ovat sellaisia, joista kunta on vastuussa, kuten lentoliikennesopimukset, vaativat parlamentin hyväksynnän eikä kuulemisen, kuulemismenettelyn mukaista kannanottoa. Nyt kun meillä on vahvempi rooli, koordinaattorit päättivät, että olisi hyvä, että saisimme komissiolta esittelyn, jossa kuultaisiin komission tavoitteet näitä neuvotteluita käytäessä. saataisin tietää, mitä neuvotteluita on luvassa, mitä hyväksyntää parlamentilta pyydetään lähikuukausina. Toivottavasti tämä johdattelee teidät jatkokeskusteluihin erityisjärjestelyistä. Koordinaattoreiden pyynnöstä siis pyysimme, että komissio tulisi selittämään asian tilaa. Herra Burger Vene, toivottavasti meniköhän tämä oikein teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Merci, euh, président. Euh, vous... Kiitoksia puheenjohtaja. Muistatte varmaan, että viisi vuotta sitten viime kauden alussa komissio esitteli tiedonannon koskien tätä agendan kehittymistä koskien unionin ilmailualan ulkoista ulottuvuutta. Tämä ulkoinen ulottuvuus ulottuvuus on oikeastaan sisämarkkinoiden kansainvälinen projektio. Ja tässä vastavuoroisuus ja tasavertaisuus kilpailussa ovat tärkeitä. Lähestymistapa perustuu kahdelle pilarille. Ensimmäinen on sääntelypilari, jos niin voidaan sanoa. Sen tarkoituksena on taata oikeusvarmuus kahdenvälisille sopimuksille – joita jäsenvaltiot ja kolmannet valtiot ovat su- sopin, neuvotelleet Open Sky-päätöksen jälkeen 2002. 1500-2000 sopimusta, kansain, kahdenvälistä sopimusta on solmittu. Puolet niistä 840 koskee 103 maata ja ne on saatettu yhdenmukaiseksi uusien sääntöjen kanssa, joko kahden välisissä neuvotteluissa tai horisontaalisten sopimusten kautta. Tämä toinen pilari on taloudellinen pilari ja ajatuksena on perustaa tärkeimpien kumppaneiden kanssa, mm, luoda uusia mahdollisuuksia ja avata uusia markkinoita tärkeimpien kauppakumppaneiden kanssa ja myös naapurimaiden kanssa. Tarkoituksena on myös edistää investointimahdollisuuksia. Tarkoituksena on mennä tässä paljon pidemmälle kuin mitä perinteiset kahdenväliset sopimukset mahdollistavat, koska ne, niitä rajoittaa, ne rajoittuvat lähinnä liikenneoikeuksiin. Tarkoituksena on edistää avointa ilmailualaa sekä palveluiden että investointimahdollisuuksien osalta luoda tilaa, jossa sääntelyiden konvergenssi olisi taattua. Missä nyt sitten olemme näiden globaalien sopimusten osalta? Yhdysvaltojen osalta neuvotteluja ollaan käymässä. Ne ovat aika pitkällä, kuten tiedätte. Tarkoituksena on syventää ensimmäistä sopimusta, joka on vuodelta 2007. Samantapainen sopimus Kanadan kanssa allekirjoitettiin viime joulukuussa. Samantyyppisistä sopimuksista neuvotellaan Australian kanssa ja Uuden-Seelannin kanssa. Mandaat, komissio pyysi neuvostolta mandaatin myös Kiinaa ja Intia varten, mutta komissio ei ole näitä valtuuksia vielä saanut. Sitten naapurimaista me niiden osalta mennä vielä vähän pidemmälle kun puhutaan ne yhteisestä ilma-alueesta, joka perustuisi samoille standardeille ja jotka puolestaan perustuvat meidän yhteiselle säännöstölle. Meillä on sopimus Marokon kanssa, se allekirjoitettiin vuonna 2006. Edelleen meillä on sopimus Länsi-Balkanin maiden kanssa ja parhaillaan neuvottelemme ja olemme aika pitkällä – neuvotteluissa tai vähän vaihtelevissa vaiheissa neuvotteluissa. Joitakin neuvotteluja olisi aloitettavakin vielä muiden äh, välimeren maiden kanssa, kuten Jordanian, Libanonin, Israelin ja myös Tunisian ja Algerian kanssa. Neuvottelemme, keskustelemme myös Georgian ja Ukrainan kanssa. Mikä tilanne sitten on ilmailupalveluiden osalta? näiden sopimusten lisäksi, mainitsen nämä tiedoksi, meillä on erityissopimuksia, jotka koskevat eh, ilmailuturvallisuutta, lentoturvallisuutta. Olemme tehneet näitä sopimuksia Kanadan kanssa vuonna 2009. Yhdysvaltojen kanssa ollaan allekirjoitusvaiheessa ja neuvotteluvaiheessa ollaan sitten Brasilian kanssa. Edelleen mainitsen yhteistyösopimuksen josta neuvotellaan parhaillaan Ikaon kanssa ja keskustelemme Yhdysvaltojen ilmailuviranomaisten kanssa yhteistyömuistiosta, jonka tarkoituksena on edistää yhteen toimivuutta liikenteen hallinnoinnin koordinoinnissa molemmilla puolilla Atlanttia. Tässä hyvin tiivisti yhteen vedettynä tilanne koskien kansainvälisiä ilmailusopimuksia. Puheenjohtaja, me olemme täällä tietenkin, mikäli haluatte yksityiskohtaisempia tietoja, laadimme hyvin tyhjentävän taulukon ja toimitamme sen tulevina päivinä tämän valiokunnan sihteeristölle. Siinä myös annetaan viitteitä sopimuksista, joita joiden suhteen mitä päätöksiä ei ole vielä tehty ja jotka edellyttävät eh, tässä uudessa tilanteessa parlamentin hyväksynnän. Lopuksi, mitä vaikutuksia näemme parlamentille tulevan, kun otenteen käyttöön uudet menettelyt Lissabonin sopimuksen myötä? kun ajatellaan eh, olemassa olevaa puitesopimusta ja sen kohtaa 19, mikäli muistan oikein. Tämän valiokunnan jäsenet saavat säännönmukaisesti tietoa neuvottelujen edistämisestä, erityisesti koskien Yhdysvaltoja ja Kanadaa. Tietenkin niin, että neuvottelut säilyvät luottamuksellisina tietyllä tavalla vuoden 2005 puitesopimuksessa jo ennakoitiin mm, Euroopan toiminnasta annetun perussopimuksen artikla 178, joka antaa Euroopan parlamentille toimivaltuuksia, jotka ovat lainsäädännöllisesti vahvistettuja. Olemme myös osallistuneet ähm, teidän valiokunnan jäsenten ähm, matkojen valmistelumiseen Yhdysvaltoihin. Näin tulee myös olemaan, kun lähdette matkalle pari viikon päästä. Tämän tiedotustyön avulla on esimerkiksi voitu osoittaa, että se tasapaino, johon pyrimme neuvotteluissa, toisaalta markkinoiden avautumisen ja aseen ja sääntelyn konvergenssin välillä. Siihen on neuvottelijoiden tasolla päästy ja on, että parlamentti toivoi päätöslauselmassaan tammikuuta